Ora l'ordine. Seuraavana päivän esityslistalla on herra Langenin mietintö vakuutusedustuksesta. Annan puheenvuoron saman tien e-, edustaja Langenille. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. No, ja, vielen dank. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, herra komission jäsen. Minä haluaisin aluksi kiittää ennen kaikkea siitä hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut Monissa kokouksissa olemme valmistelleet valiokunnan päätöstä. On joitakin kysymyksiä, jotka ovat jääneet edelleenkin avoimeksi, mutta luulen, että olemme saaneet aikaan tasapainoisen lopputuloksen tästä vakuutusedustusdirektiivistä. Sanoisin, että ensinnäkin kuluttajat ja pienet vakuutusten edustajat ovat sellaisia, että on saatavassa hyvin järkevä ja käytännöllinen sääntely niitä kohtaan ennen kaikkea myöskin kuluttajan oikeudet, jotka liittyvät siihen, miten he saavat miten minkälaisia palkkioita maksetaan vakuutusten edustajille. Ja sen lisäksi tämä myöskin johtaa siihen saa lisää avoimuutta, mikä on asiakkaan etujen mukaista ajatellen näiden vakuutusustajien palkkioita. Me olemme saaneet aika tasapainoisen kompromissin, joka merkitsee sitä, että voidaan katsoa, miten voidaan välttää väärää, suuntaan kehitystä, joka liittyy näihin neuvontakeskusteluihin ja niissä antaviin kommentteihin. Myöskin tu- tuotetietojen osalta tulee antamaan käytän asiakirjoja, jotka lyhyesti antavat tietoa kuluttajille siitä, mitä riskejä liittyy, mitä ehtoja sopimuksiin, mitä liittyy sopimusten kestoaikoihin. jota kautta näitä vertailuja tarjouksia voidaan paremmin vertailla. Sitten olemme myöskin tehneet selkeän esityksen koko vakuutusalalle Euroopassa, joka liittyy vakuutusedustajien velvoitteisiin. Tätä kautta viiden vuoden sisällä vapaasti vaihdettavassa ryhmissä kaiken kaikkiaan 200 tuntia, eli yksi viikko vuodessa täytyy riippumattomien tahojen järjestää koulutusta, joka on pakollista. Tästä olisivat vastuussa jäsenvaltiot. Sitten meillä on myöskin luku, josta pitkään keskusteltiin, joka liittyy näihin sijoitustuotteisiin. Tähän tässä olemme käyttäneet MIFITin osalta olevaa direktiiviä täytyy soveltaa, mutta kuitenkin, että olemme ottaneet huomioon vakuutusten erityispiirteet. Jotta saadaan jakaa johdonmukaista lainsäädäntöä, tämä tuotteet ovat, samanlaiset tuotteet ovat samoin säädettäviä eh, rahoitusmarkkinoilla, mutta niin, kuitenkin tämä mainitaan säädösteksteissä niin, että ei kuitenkaan sitä vakuutus tuotteita tällaisen spekulatiivisten rahoitustuotteiden kanssa samantasoisiksi. Kuitenkin on tehtävä selkeä ero eri tuotteiden välillä. Ekonin päätöksessä otetaan huomioon nämä erot ja siinä annetaan kuluttajille mahdollisuus saada ymmärrettävää tietoa ja lisää avoimuutta ilman, että vakuutusedustajia käsitellään asiat, kohdellaan asiattomasti. Olemme ottaneet myöskin näistä provisioista annettavia mm, tietoja niin, että ne ovat avoimia, niin myöskin ne vahvistavat tätä kautta kuluttajien tietoja, koska provisiot, kuten muutkin kustannukset, ovat nyt avoimia, avoimesti nähtävissä myöskin sijoitustuotteiden osalta. Osittain sekoittavat toimet, jotka liittyvät asioiden yhdistämiseen toisiinsa ja myöskin voidaan tarjota eri osia erikseen kuluttajille. Meillä on myöskin äh, MIFITin äh, mukaisia määräyksiä, joista on tehty päätöksiä. Uskon, että se, mistä me olemme sopineet ja jota olemme voineet noudattaa pitkälti, on nyt nähtävissä esityksissä, joita varjostelijat tekivät. Joten tästä syystä haluaisin kiittää näistä esityksistä, vaikkakin joudumme vaikka tuleekin jotakin erillisiä äänestyksiä ja on jotakin tarkistuksia, uskon, että viime kädessä tämä mietintö voi saavuttaa kaikkien tuen. Kiitos kaikille. Grazie. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro on komissaari Barniella. Olkaa hyvä. La présidente, bonsoir à chacun. Puhemies, hyvää iltaa kaikille. Käymme keskustelua tänään vakuutusedustusdirektiivin uudistuksesta. Äsken saimme kuulla esittelijältämme, että vakuutuksenottajan on saatava täysi tieto kustannuksista, joka on merkittävä kysymys perheiden ja myöskin pk-yritysten kannalta. On myöskin saatava tietoa mahdollisista riskeistä ja siitä, millä tavoin ne pystytään kattamaan. Miten kuluttaja saa mahdollisimman tehokasta palvelua avoimuuden vallitessa ja miten voimme estää eturistiriitojen syntymisenä. Tämä äh, on yksi keskeisistä kysymyksistä, äh, kun puhumme vakuutuksista ja edustajista jotka usein äh, ovat todella pieniä yrityksiä, joka mikroyrityksiä, ja ne ovat kuitenkin merkittävässä asemassa markkinoilla. Euroopan komissiossa olen päätynyt vähimmäisharmonisoinnille perustuvaan lähestymistapaan. Euroopan unionissa usein luodaan puitteet ja sen jälkeen jäsenmaille annetaan mahdollisuus toimia jäsenmaiden omien piirteiden mukaisesti. Ja, ja tämä on nytkin ollut lähtökohtana. Werner Langelle haluaisin esittää kiitokset hänen pätevästä työstä sekä tässä yhteydessä niin kuin muissakin yhteyksissä. Niin ikään varjoesittelijöille kuuluu kiitos, Kiko, Smith, Gryyte ja niin edelleen. Me tiedämme varsin hyvin, että neuvosto ei ole pysynyt mukana äh, tahdissanne ja töihin käydään uudestaan tämän vuoden äh, huhtikuussa – ja toivomme edistystä lähikuukausina. Toden totta, huolenaiheemme ovat varsin samanhenkiset. Ensinnäkin kuluttajien suojeluvahvistaminen vahvistaminen. On puhuttu niin sanotusta lisätietokaavakkeista ja myöskin toimivaltuuskysymyksistä on puhuttu pitkään. Kaikkien vakuutustoimijoiden toimintaa on säädeltävä samojen parametrien mukaisesti ja tämä on katettava kaikki toimijat, myöskin sellaiset, jotka myyvät vakuutuksia ikään kuin lisätoimintana, yhtä lailla kuin vakuutusyhtiötkin. Tulevissa neuvotteluissa on oltava tarkkana ja pidettävä huoli siitä, että neuvottelut käydään johdonmukaisuuden vallitessa ja että kaikki asiaan liittyvät lainsäädännölliset hankkeet otetaan myöskin huomioon. Esimerkiksi KIDIP asetus, josta käydään tällä hetkellä äh, kolmikantaneuvotteluja ja myöskin kuluttajasuoja riita äh, kysymys, joka niin ikään on tällä hetkellä edelleenkin valmistelun alaisena. Arvoisat naiset ja herrat, tämän tekstin avulla meillä on mahdollisuus luoda vakautta ja jatkuvuutta – rahoitusmarkkinoille sillä tavoin, että kasvu taataan Euroopan unionissa ja haluankin kiittää teitä siitä panostuksesta, jota olette tämän asian edessä, yhteydessä edu, es, e, toteuttaneet. Kiitokset seuraavaksi valiokunnista. Rova Stiller ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Olen siis IMKon valmistelija ja meillä on tässä jonkin aikaa mennyt siihen, että päästään täysistuntoon asti. Tällä vakuutusedustusdirektiivi uudistuu vakuutuksella pyritään palauttamaan kuluttajan, kuluttajien luottamus vakuutusmarkkinoihin. Nämä markkinat ovat hyvin sirpaloituneet, tässä on epäjohdonmukaisuuksia erityisesti eh, tietovaatimuksiin ja tämä johtaa siihen, että kuluttajat saattavat ymmärtää väärin ne riskit, kustannukset ja piirteet, joita vakuutustuotteisiin liittyy Mitä myyntikäytäntöihin tulee, niitäkin täytyy kyllä parantaa. En ole vakuuttunut siitä, että tämä uudelleen laadittu teksti vastaa näihin kuluttajien huolenaiheisiin. Haluaisin, että parlamentti vielä laajemmin ottaisi huomioon kuluttajien huolenaiheet. Ja olen hyvin pettynyt siihen, että tämä uudelleen laadittu teksti haluaa sitovat määräykset liittyen kiistojen ratkaisuun, vaikka tästä Euroopan parlamentissa vastikään on keskusteltu. Tämä on huolenaihe niille jäsenvaltioille, jotka ovat menneet pidemmälle, esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, jolla on oikeusasiamies, joka voi antaa sitovia päätöksiä, joten tämä teksti saattaa itse asiassa tietyissä maissa heikentää kuluttajan suojaa. Tämä on erittäin huolestuttavaa ja Tässähän pikemminkin äh, koko Euroopan unionin tulisi pyrkiä mahdollisimman korkealle kuluttajan suojatasolle, eikä äh, tätä tasoa tulisi heikentää tietyissä jäsenvaltioissa. Ähm, kyllä me voimme kuitenkin tukea tätä ehdotusta näistä huolimatta. huolimatta. Kiitos puhemies. Grazie. Kiitos herra Leene ei nähtävästi ole salissa, joten voimme siirtyä poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä Kalvelse EVPstä kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin aluksi onnitella kollega Vene Langenin hyvin tasapainoisesta mietinnöstä ja siitä, että vakuutusedustusmarkkinoilla hän on pyrkinyt kattamaan kaikkien osallisten toiminnan. Päinvastoin kun edellinen edustaja olen sitä mieltä, että tässä täysin suojellaan ja laajennetaan kuluttajien oikeuksia. Sen lisäksi myöskin kiinnitään huomio riskeihin, riskien jakamiseen ja siihen, että tietojen täytyy olla saatavilla ennen sopimuksen tekemistä niin, että yleisö voi tutustua niihin. Pidän erityisen tärkeänä myös sitä, että silloin kun on olemassa eturistiriitoja, voidaan ottaa apua julkista tahoilta ja jäsenvaltioiden tulisikin saattaa julki se, minkälaisia palkkioita maksetaan vakuutusedustajille. Ja olen vakuuttunut siitä, että jos kriisiä ennen olisivat olleet voimassa samantyyppiset säännöt, se olisi osaltaan edistänyt sitä, ettei olisi tehty sellaisia vakuutusvimuksia, jotka johtivat kuluttajien harhaanjohtamiseen siinä tapauksessa, että mahdollisesti ei ollut saatavilla asianmukaisia tietoja. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että vakuutuslaitokset antavat asianmukaista koulutusta tässä ja että se määrätään. Ja tärkeää on se, että on myöskin rekisteri, joka tekee mahdollisesti sen, että tällä tavoin voidaan seurata vakuutusten edustusta. On tärkeää, että järjestelmä olisi yhtenäinen ja myöskin avoin. Tätä kautta voidaan lisätä luottamusta. Rova puhemies, olen sitä mieltä, että tämä mietintö on tasapainoinen ja joka tapauksessa se on sellainen, että me voimme tukea sitä. Ja tässä syystä pyytäisin, että edustajatoverit tukisivat äänillään myöskin tätä edust- eh, mietintöä. Kiitos. Grazie. Kiitokset seuraavaksi SD-ryhmästä. Edustaja Sanchez presedo kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluan kiittää herra Langenia ja muita esittelijöitä, joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä kompromissin saamiseksi. 1,2 miljoonaa henkilöä työskentelee vakuutusalalla ja myös hyvin paljon rahaa tässä on liikkeellä. Nyt meidän tulee täyttää kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät alan valvontaan ja tämä täytyy tehdä tasapainoisesti. Mitä tulee näihin alle 600 euron tuotteisiin, niin ne kohdella, niitä kohdellaan toisin, mutta kun puhutaan asian käsittelystä, sen täytyy tapahtua luonnollisesti ammatti sääntöjen puitteissa ja niin, että nämä henkilöt tietävät, mitä tekevät. Koulutusta tulee olla vähintään 200 tuntia viiden vuoden aikana jotta todella kuluttajia voidaan neuvoa tekemään perusteltuja päätöksiä. Tässä täytyy olla tietyt standardit ähm, taustalla ja tietenkin MIFID-sääntöjä on myös kunnioitettava. Tässä tarvitaan avoimuutta esimerkiksi näiden äh, eturistiriitojen suhteen. Meillä täytyy olla selkeät tiedot, joihin esimerkiksi äh, virasto voi sitten pohjata toimensa. Äh, luonnollisesti äh, on otettava huomioon yhtäältä äh, vapaa kaupankäynti näillä tuotteilla ja toisaalta sitten kuluttajien oikeudet. Voimme varmasti tukea tätä ehdotusta huomenna. Kiitos. Grazie per il gruppo ALDE, Seuraava puhuja, herra Smith, kaksi minuuttia ALDE. Kiitos puhemies. Poliittisesti herkkä kysymys, erityisen herkkä kysymys on ollut kysymys, joka liittyy vakuutus, edustajiin ja monissa maissa, kuten Tanskassa, Suomessa ja Iso-Britanniassa on otettu käyttöön provisiokielto. Saksassa, Ruotsissa hallitus miettii tätä tällaisen upfront-provisioiden osalta. On tärkeää, että, että toimitaan aina asiakkaan etujen mukaisesti, mutta riski provisiokielossa on se, että syntyy vakuutusedustustan edustamisen monopolisoituminen, niin että siitä vastaavat nämä pankit ja suuret vakuutusyritykset. On tärkeää, että annetaan laajaa tietoa provisioista, että vakuutustajat ovat tekemään, niin kuin direktiivissä on. Tämä on tärkeää sellaisten maiden osalta, joissa halutaan tiukempia sääntöjä maksuista ja provisioista. Mutta herra komission jäsen, rova puhemies, kun haluaisin jatkaa kielellä, joka on helpompi ymmärtää. Yksi tarkistus tai kaksi tarkistusta, jotka herra Langen on tehnyt, liittyvät sitä, että tehdään samansuuntaisia ratkaisuja kuin MIFIDissä. Haluaisin kysyä komission ja herra Langenilta, mitä se käytännössä merkitsee? Koska me olemme kuulleet, olen kuullut ystävältäni herra Gigoldilta, että tämä tarkistus 4, sama kuin tarkistus 5, että niillä ei ole mitään vaikutusta tuleviin neuvotteluihin, jotka koskevat sitä, että MIFID ja tämä direktiivi saattaisiin samansuuntaiseksi. Minä on taas kuullut päinvastaista. Jos nyt kaikki nämä tarkistukset herra gigodelta 8, 9, 10 ja 11 kootaan yhteen, se tekee laillisesta menettelystä hyvin teknisen ja mutkikkaan. Haluaisin siis tietää, Riittääkö herra komission jäsen, herra Langen, tarkistukset 4 ja 5, että näillä voidaan varmistaa siis se, että tämä on MIFIDin mukainen. Minusta tämä on ratkaisevan tärkeää ajatellen sitä, millaisen äänestyslistan teen ryhmälleni huomiseksi. Grazie per il gruppo Ver. Sitten äh, edustaja Kigolt vihreistä minuutti. Arvoisa kollegat, vakuutusteollisuus on viime vuosina kyllä osoittautunut yhdeksi kaikkein kovimmista lobeista. Meillä on monia kuluttajan suojaongelmia erityisesti pääomatuotteiden suhteen ja MIFIDin puitteissa on pyritty itse asiassa saamaan parempaa kuluttajansuojaa suojaa kuin vakuutustuotteiden kohdalla. Ja siksi olikin hyvä, että komissio teki tämän ehdotuksensa. Ekonissa saimme aikaan hyvin tasapainoisen kompromissin, joka joiltain osin vahvistaa kuluttajan suojaa ja toisaalta oikeastaan sitä hiukan kompromissihengessä sitten heikentää. Nyt täysistuntoon on tehty tiettyjä tarkistuksia, joista osa heikentää, osa parantaa kuluttajan suojaa ja jotkut itse asiassa kääntyvät pois äh, MIFIDin saavutuksista. Ja pyytäisinkin kollegat, että pyrkisimme vihdoinkin pankkipohjaisten äh, äh, sekä vakuutustuotteiden väliseen tasapainoon. Sen tulisi huomenna olla johtotähtenämme. Johdantoosan maininta ei tähän riitä koska sitä ei kolmikantaneuvotteluissa oteta yhtä vakavasti kuin artiklakohtaa, joten pyytäisin, että tämä asia vielä huomioidaan huomenna. Kiitos. Grazie. Kiitos. Jos puheenvuoropyyntöjä ei Kätsili aimenettelyn puitteissa ole, annan puheenvuoron takaisin komissaari Barnielle. Olkaa hyvä. Madame la Présidente, je peux bref. Kiitos puhemies. Voin puhua lyhyesti, koska puheenvuorot olivat varsin johdonmukaisia ja joitakin kysymyksiä otettiin esiin. Puhuttiin muun muassa kuluttajasuojakysymyksistä. Tämä on tärkeä asia, johon on palattava kolmikantaneuvotteluissa. Johdonmukaisuuden on toteuduttava unohtamatta sitä, että vakuutusala on kuitenkin erityislaatuinen. Olen samaa mieltä siitä, että jos meillä olisi ollut jo aikana säännöt, niin kuin täällä monet totesivat aikaisemmin, jos tällainen valvonta, avoimuus, kuluttajasuoja ja pankkien pääomitus järjestelmä olisi ollut olemassa aikaisemmin, monet kriisit olisi onnistettu välttämään. Ja sama koskee myöskin tiettyjä epäilyttäviä toimintamalleja, joihin on valitettavasti törmätty. Herra Sanchez Presedo kuulutti parempaa tiedotusta. Se on asia, josta voin olla varsin samaa mieltä. Äh, sama, kuin, sama koskee myöskin kuluttajien tasapuolista kohtelua. Ja kiitän häntä tuesta. Herra Smith otti esiin erään seikan, joka vaatii vielä lisähiontaa kohdista 4 ja 5. Johdonmukainen asettelu MIFIDin kanssa edellyttää mitä ilmeisemmin vielä kolmikantaneuvotteluissa lisää toimia. En voi kuitenkaan tänään vielä antaa tähän tyhjentäviä vastauksia, koska kyse on kolmikantaneuvotteluihin liittyvistä seikoista ja palaan täsmennetyssä muodossa asiaan myöhemmin. Kiitos ja nyt puheenvuoro herra Langenille, esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kollegoja kompromissin oikeudenmukaisesta arvioinnista. Se on myös herra komission jäsentä. Haluaisin kaikkia varjoistelijoita kiittää. Kollega Sanchez Presedoa, kollega Ulle Schmidtia, Sven Kiigoldia, Ashley Foxia, Jürgen Klootea, Rova Steileria. Minusta huolimatta siitä, että on hyvin erilaisia lähtökohtia, tämä on ollut hyvää ja reilua keskustelua. Toiseksi herra komission jäsen ei suinkaan ollut mikään nopea päätösprosessi, mistä tässä oli kysymys tämän esityksenä toiselta heinäkuuta 2012. Kysymys on yli puolestoista vuodesta, joka on kunnut siitä, kun ne keskustelut alkoivat ja neuvoston nukkuu edelleenkin. Milloin me sitten saamme asian loppuun käsitellyksi? Kukaan ei tiedä sitä, ei varmaankaan tällä vaalikaudella, ehkä seuraavalla. Ja Rouva Steiler sanoi sitten vielä, että hän mielellään haluaisi kär- vahvistaa tätä kiistojen välttämismenettelyä IMKossa. Tämä pitkään on otettu huomioon, tämä mitä tulee kiistojen ratkaisemiseen, mutta kysymys siitä, mikä viranomainen jäsenvaltioissa sitten on vastuussa asiasta, on asioista jäsenvaltiot päättävät. Minusta tämä on oikea lähestymistapa, mistä siinä tapauksessa, jos jäsenvaltiot haluavat mennä pitemmälle, se voivat toimia sillä tavoin ilman, että me yleisesti määräämme sitä. Kuitenkin kiitoksia tuesta. Kollega Sanchez Presedo, joka mm, ennen kaikkea viittasi tällaisiin yhdistettyihin kauppoihin, jotka liittyvät kiinalainadirektiiviin. Kollega Ulle Schmidt oli hiukan asiasta eri mieltä. Me olemme löytäneet sellaisen kompromissin, joka mahdollistaa minun mielestäni sen, että me voimme löytää tästä sopuratkaisun. Kollega Schmidt puhui sitten provisiokielosta. No se nyt on, niin kuin olemme nyt sopineet, sovittu oikein. Vihreillä on esitys, joka liittyy provisiokieltoon, jonka he ovat tehneet – minä olen sitä mieltä, että provisiokielto ei ole koskaan järkevä ratkaisu. Ja mitä tulee sitten siihen, että kolme, neljä, viisi tarkistuksiin tulee, jotka liittyvät MIFIDiin ja siihen sopeuttamiseen, se mikä nyt voidaan ottaa huomioon, merkitsee sitä, että on pitelle meneviä keskityksiä itse tekstissä, ja minun mielestäni ne ovat itse asiassa parempia kuin se, mitä nyt on ollut MIFIDin osalta – tällä hetkellä olemassa. Meidän pitää neuvotella tästä. Meidän pitää kuitenkin nähdä erityispiirteet, jotka tähän liittyvät. Ja minä sanoisin, että neuvotteluissa, jossa varusteltu paikalla tulee edelleenkin seuraamaan tämän tavoitteen saavuttamista. Kuitenkaan takaoven kautta emme nyt yritä saada tekstiin määräyksiä, jotka eivät sovellu silloin, kun on kysymys, käytettäväksi silloin, kun on kysymys vakuutustuotteista. Kollega Sven Giegoldia haluan kiittää siitä, että hän viime kädessä on antanut tukensa tälle kompromissille. Hän tietysti on tuonut mukaan joitakin uusia tarkistuksia vihreiltä kahdesta. Toisen mainitsin provision kieltoa, sitä voi tukea, puhumme tässä nyt ryhmän nimissä. Mitä toiseen tulee, joka on tämä artikla 26a uusi, jonka mukaan ei jopa voisi markkinoihin puuttumalla kieltää tuotteita. Minusta tämä on kansallisten valvontaviranomaisten tehtävä eikä eurooppalaisen instituution, ei jopa tehtävä, joten tästä syystä me emme hyväksy tätä osaa tarkistuksesta. Haluaisin kuitenkin pohtia vielä sitä, että nämä ovat poikkeusmääräyksiä. Me olemme nyt ryhmässämme käyneet keskusteluja, jotka ovat edelleen käynnissä, ja olen vielä puhumaan asiasta. Voimme sitten huomenna katsoa, miten ryhmäni tässä tulee äänestämään Päinvastoin kuin vihreät, meillä on melko suuri ryhmä, joka haluaa tietää sisällöstä, eikä viime kädessä vain nyökytellä. Se saattaa olla ero pienten ja suurten ryhmien välillä, mutta haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia asianosaisia sydämellisesti. Grazie. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestys järjestetään huomenna kello 11.30. Nyt siirrymme esitysestään seuraavaan kohtaan. Kolmas terveysalan monivuotinen toimintaohjelma. Ja annan puheenvuoron saman tien esittelijälle